hyväksytty. Arvon kollegat, me olemme kaikki seuranneet viime viikonlopun dramaattisia tapahtumia Kievin Maidanin aukiolla. Ja olemme nähneet, miten Ukraina on kokenut valtavan muutoksen. Ja haluaisin Euroopan parlamentin nimissä tuoda ilmi Euroopan parlamentin myötätunnon heille ja me elämme heidän mukanaan. Valtataistelussa demokratian ja oikeudenmukaisuuden puolesta lukuisat ihmiset Ukrainassa ovat menettäneet henkensä. Euroopan parlamentin nimissä haluaisinkin osoittaa meidän myötätuntomme uhreille ja uhrien perheille. Toinen hyvä viesti tuli meille kuitenkin lauantaina, nimittäin kahden puolen vuoden jälkeen Julia Timoshenko vapautettiin vihdoin viimein. Ja tässä yhteydessä haluaisin erityisesti muistaa Pat Coxia entistä puhemiestä ja Kwasniewskia heidän ponnisteluistaan Timoshenkon puolesta. Heidän neuvottelunsa ja välityksensä auttoi rouva Timoshenkon vapauttamisessa. Ukraina on suurten haasteiden edessä ja kaikkein suurimman tavoitteen täytyy olla maan vakaus ja yhtenäisyys ja se, että taataan kansallinen sovinto. Sen vuoksi sinne on saatava nopeasti hallitus, joka kokoaa ja heijastelee maan eri poliittisia voimia. Ja sitten toukokuun 25. päivä järjestetään äh, riippumattomat ja oikeudenmukaiset presidentin vaalit. Unionin ja kansainvälisen yhteisön tulee seistä Ukrainan rinnalla ja välttää tämän maan totaalista romahtamista niin, että Ukrainalla on rauhallinen tulevaisuus ja vakaa demokratia. Meidän Valtuuskuntamme palaa tänä iltana Ukrainasta ja keskiviikkona sitten käsittelemme täysistunnossa aihetta. Hyvät naiset ja herrat, solidaarisuudessa ihmisten kanssa, mutta ennen kaikkea kunnioittamalla näitä uhreita, jotka demokratian ja vapauden taistelussa menettivät henkensä, haluaisin ehdottaa minuut, hiljaista minuuttia. Meine Damen und Herren, vor mehr als zwei... Hyvät naiset ja herrat, äh, noin kaksi vuotta sitten Keralassa Intian rannikolla oli valtava, oli, oli suuri tragedia ja siellä kalastajat menettivät henkensä ja heidän perheillensä toisimme meidän myötätuntomme. Nämä kaksi italialaista sotilasta ovat vielä Intian oikeusviranomaisten käsissä. Ilman, että tässä käsittelen sitä, ovatko syytökset näitä sotilaita kohtaan oikeutettuja vai ei, niin kuitenkin ne tuon esiin huolen aiheeni siitä, miten kauan nämä sotilaat ovat, italialaiset sotilaat ovat olleet Intian viranomaisten käsissä. Ja pyydämme, että Intian viranomaiset huolehtivat näiden sotilaiden oikeuksista ja YK merioikeudenmukaisista säännöksistä. Ja suhteet Euroopan unionin ja Intian välillä, niiden täytyy perustua oikeusvaltion periaatteeseen ja molemminpuoliseen luottamukseen. Ainoastaan diplomatialla ja vuoropuhelulla me voimme tämän asian hoitaa, mutta minkään näköistä kostokierrettä ei saa ilmetä. Hyvät naiset ja herrat, nyt sitten puhemiehen ilmoitukset. Oikeusasioiden valiokunta 10. helmikuuta 2014 vahvisti